mietinnöistä eh, herra Faria, kansainvälinen valtamerten hallinnointi, EUn panos vastuullisen valtamerten hoitoon vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä. Herra Faria, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Valtameret ja meret muodostavat 70 prosenttia maapallon pinta-alasta ja merivesi 97 prosenttia näistä vesistä. Meret ovat tärkeitä vapaa-ajan ja talouden kannalta ja merillä on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja sosiaaliseen ja taloudelliseen menestykseen kaikkialla maailmassa. Valtamerten tuottama lisäarvo maailmanlaajuisesti on aivan valtava ja biodiversiteetin rikkaus on kuitenkin vaarassa. Meritalous ja rannikkoalueet ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa ja niitä pitäisi hyödyntää kestävästi. Meret imevät noin 25 prosenttia hiilipäästöistä ja jakavat lämpöä kaikkialle maapallolla – Valtameret ovatkin suurin kumppanimme ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tämä on tunnustettu myös Pariisin sopimuksessa. Valtameriä uhkaavat muun muassa ilman, ilmastonmuutos, saastuminen, pilaantuminen ja liikakalastus, vesien happamoituminen ja roskaantuminen sekä biodiversiteetin väheneminen. Ilmastonmuutos, elintarviket, turvallisuuden heikkeneminen ja muut tällaiset ilmiöt ovat torjuttavissa vain, jos meret ovat puhtaita ja niitä hyödynnetään kestävästi. Valtameriä on hallinnoitava nykyistä paremmin kansainvälisessä, kansainvälisissä puitteissa ja esimerkiksi YKn Agenda 2030 on ottanut huomioon merten suojelemisen ja nimennyt sen yhdeksi 17 kestävän kehityksen tavoitteesta. Euroopan komissio on osana 2030 agendan toimenpiteitään todennut myöskin, että on tarpeen parantaa merten maailmanlaajuista hallinnointia ja parantaa niiden kestävää käyttöä ja edistää tietoisuutta valtameristä. Ja on laadittu 50 toimenpidettä, joilla näitä tavoitteita kaikkialla maailmassa halutaan edistää. Kolme toimialuetta, kestävä kehitys ja merialueisiin liittyvän työllisyyden edistäminen ovat näiden joukossa. Komissio antaa koko ajan enemmän painoarvoa ihmisten toiminnan suitsimiselle merialueilla ja maailmanlaajuisesti jäsenvaltioiden täytyy pyrkiä yhteisvoimin parantamaan tilannetta. Huomenna äänestettävässä mietinnössä kehotetaan komissiota perustamaan kumppanuuksia meriasioissa ja parantamaan siten merten hallinnointia maailmanlaajuisesti. Maltalla komission jäsen Vela puhui tästä aiheesta ja totesi, että kaikkien meidän tehtävä on huolehtia meristä ja niiden turvallisuudesta ja terveydestä. Tarvitaan uutta kunnianhimoista merihallintoa ja toivon, että voin luottaa teidän tukeenne huomisessa äänestyksessä, hyvät kollegat. Kiitos. Menemme heti catch menettelyyn. Rova Pietikäinen, yksi minuutti. First of all, I would like to uh, thank uh, uh, my... Haluaisin kiittää kollega Farjaa erinomaisesta mietinnöstä. Haluaisin toistaa aikaisemmin kantan, että EUn pitää olla johtoasemassa, kun maanitaan parempaa valtamerten hallinnointijärjestelmää kansainvälisesti ja sitovia sopimuksia kansainvälisesti, jotka kattavat eri alat. Haluaisin viitata ylikalastukseen ja suojelualueet varmistaisivat biodiversiteetin säilyminen ja kemikaalisoitumisen ja happamoitumisen välttämiseksi. Ja niidenkin eteen tarvitaan vielä ennaltavarautumisen periaatteen täytäntöönpanoa. Emme saa unohtaa tästä, tätä mikromuovijätettä, jota valtamerissä kelluu. Paljon on haasteita, mutta komissiolle onnea ja rohkeutta, jotta tämä saataisiin käyntiin mahdollisimman nopeasti. Engström. Kiitos, Rova Engström. Minuutti. Tack Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijä Farialle erinomaista yhteistyöstä ja erinomaisesta mietinnöstä. Ne haasteet, jotka meillä ovat edessämme merillämme, joita meidän täytyy säädellä, ovat valtavia. Ilmastonmuutos vaikuttaa meren ekojärjestelmä ja kalastus vaikuttaa siihen myös voimakkaasti. Ensinnäkin ylikansalliset kalastusyritykset ovat erittäin huolestuttavia, mutta meillä on myös toinen huolestuttava ilmiö, joka on syvänmeren poraus. Me emme millään tiedä, mitä vaikutuksia sillä on kalakantojen terveyteen. Me tarvitsemme enemmän sellaisia prosesseja, joissa tarkastellaan tätä porausta ja tehdään päätöksiä kansainvälistä vesialueista ja katsotaan, miten niitä tulisi hoitaa, eikä pyrkiä pelkästään kaupallisiin voittoihin. Meidän täytyy saada tämä hoidettua tulevien sukupolven eduksi. Minä vaadin avoimia tutkimuksia, kansallisyhteiskunnan laajempaa mukanaoloa ja tilin antovelvollisuutta niille, jotka ovat mukana kaikessa tässä toiminnassa. Kiitoksia. Merci. La parole est Madame Virkkunen. Seuraavana Rova Virkkonen.

paní předsedající <clears throat> i já se chci připojit ke svým předřečníkům pokud jde. Kiitos edellisten puhujien korostaa sitä, että nyt on kriittiset hetket merissä valtamerissä. tästä kestävän kehityksen vaaditaan ja kestävää Liikakalastus on katastrofaalista kalakantojen ja merielämän suojelun kannalta. Tämän vuoden alussa julkistettiin painokas varoitus, jonka mukaan valtamerten kuolleet alueet ovat nelinkertaistuneet viime aikoina ja niitä on etenkin rannikkoalueilla – ja tätä vaaraa voitaisiin torjua hyvässä yhteistyössä paikallisten yritysten ja etenkin viljelijöiden kanssa. Tähän haasteeseen meidän pitäisi tarttua. Haluaisin kommentoida myös merikuljetusten päästöjä, mutta siihen ei nyt ole aikaa. Monsieur Herra Hetman, halusitte catch the eye puheenvuoroon osallistua vai pitäisi hieman aikaisemmin ehkä se, mm, se jo ilmoittaa, mutta annan teille nyt puheenvuoron ennen kuin annan takaisin äh, komission sen Vellalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, President, for your forbearance. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että annoit minun puheenvuoron ja pahoittelen, että en päässyt paikalle aikaisemmin. Haluaisin vain kiittää ja onnitella kollegaa tästä mietinnöstä. Minusta on tärkeää, että Eurooppa johtaa tällä alueella, kun puhutaan valtamerten hallinnoinnista. Ei pelkästään sen takia, että olemme todellakin vastuussa kestävän kehityksen tavoitteista. Jos me emme hoida omaa asiaa, omaa puoltamme, niin mukaan maailma ei onnistu. Tämä vaatii ehdottomasti meiltä jo suurta johtajuutta. Paljon edistystä on saatu aikaiseksi jätteiden kierrätyksessä, mutta niin paljon on saatu aikaiseksi myös markkinoiden kehityksessä toisilla maan osilla. Ja tämä ei tulisi millään tavalla vähentää sitä päättäväisyyttä, joka meillä on, että kierrätysasteen pitää jatkuvasti nousta Euroopan unionissa. Jos me emme ole johdossa tässä kysymyksessä, niin eipä meitä kukaan seuraakaan, ja siksi se on niin tärkeää, kun puhutaan tästä alueesta. On tärkeää koko tämä saastekysymys ja merten saasteet, muovit, kaikki tämä tulee ottaa esille. Se on haaste meille 28 jäsenvaltiossa, että me teemme huomattavasti enemmän näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten komissaari Vella keskustelun päätteeksi. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, ensinnäkin kiitän että Faria sekä Monteroa ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Pidän hyvänä tätä parlamentin oma-aloitemietintöä valtamerten hallinnoinnista ja myöskin yhteinen julkilauselma ja siinä ehdotetut toimenpiteet ovat oikein tervetulleita. Saamme teidän kommenttini täällä. Yhteinen julkilausuma tuo esille sen, että nyt ensimmäistä kertaa komissio ja korkea edustaja ovat antaneet poliittisen lausunnon valtameristä. Tällä tiedonannolla komissio ottaa Euroopalle johtoroolin valtamerten kansainvälisen hallinnoinnin vahvistamisessa. EU järjesti Maltalla kolme kuukautta sitten korkean tason konferenssin tällä alalla ja siellä vahvistettiin sitoutumisemme valtamerten haasteisiin tarttumiseksi maailmassa. Tämä on keskeinen osa EUn vastausta YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin reagoimiseksi ja etenkin tavoitteeseen 14. Toimintaohjelmassa on nimetty 50 konkreettista toimenpidettä kolmella eri alueella, jotta valtameret olisivat puhtaita ja kestävästi hallinnoituja. Me haluamme kansainvälisiä hallintopuitteita ja maailman globalisoituminen vaatii globalisaation mukaisia toimia myös tällä alueella. Tällä hetkellä kansainvälistä hallinnointia ei ole ja se ei voi olla tehokasta, jos sellaista ei saada aikaiseksi. EU pyrkii monenvälisellä, alueellisella ja kahdenvälisellä yhteistyöllä muuttamaan tätä tilannetta samoin konkreettisten hankkeiden ja ohjelmien avulla. Samalla monenvälisen meritoiminnan tukeminen on tärkeää EUn strategian kannalta ja siinä onnistutaan vain, jos tehdään yhteistyötä. Tässä mielessä pidänkin erittäin hyvänä viime kuukauden YKn yleiskokouksen päätöslauselmaa siitä, että kutsutaan koolle kansainvälinen konferenssi, jossa suunnitellaan kansainvälistä lainsäädäntötekstiä, joka velvoittaisi jäsenvaltiot sitoviin toimenpiteisiin mertensuojelun alalla, ja tätähän EUkin on toivonut jo pitkään. Pyrimme komission toimilla vaikuttamaan niihin syihin ja paineisiin, joita valtameriin kohdistuu. Esimerkiksi valtamerten lämpeneminen ja pinnan nousu ovat näitä näkyviä seurauksia. Ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen on jatkuva huolenaihe. Pyrimme eristämään meriympäristön käytön suunnittelua ja kansainvälisen tason yhteistyö on aivan keskeistä tässäkin, tälläkin osa-alueella. Muovistrategia täydentää taisteluamme valtamerten roskaantumista vastaan. Meret ovat hyvin tärkeitä myös monille kehittyville maille. Niistä voidaan saada ruokaa, työtä ja tuloja. Monissa maissa olemme valmistelemassa ohjelmia, joilla tuetaan kestävää kalastusta, merten suojelualueita ja rannikkoseutujen kehittymistä. Esimerkiksi satamien infrastruktuuria voidaan kehittää ja meriturvallisuutta. 590 miljoonaa euroa on nyt varattu näihin ohjelmiin ja seuraavalla ohjelmakaudella rahaa on luvassa lisää. Pyrimme ylipäänsä myös parantamaan tietotaseamme meristä ja aiomme sijoittaa 260 miljoonaa vuodessa vähintään merten tutkimusprojekteihin. Haluamme äh, avata uusia mahdollisuuksia ja tarttua niihin. Haluamme myös tehostaa merten tarkkailua ja luoda maailmanlaajuisen meritietoverkoston, joka olisi kaikille avoin. Haluamme edistää merten tutkimuksen kumppanuuksia kansainvälisten kumppanien kanssa. Nämä toimet kaikilla näillä osa-alueilla niin hallinnoinnin kuin tutkimuksen ja turvallisuuden ja yleisen merten suojelun alalla ovat osa holistista lähestymistapaa ja sitä todella tarvitaan, sillä merten kohtaamat paineet eivät ole pelkästään maailmanlaajuisia, vaan ne yhdistävät koko maailmaa konkreettisesti niin haasteina kuin ratkaisuinakin. Ja voimme onnistua tässä työssä vain kansainvälisten kumppaniemme avulla. Ja teidän tukenne merikumppanuuksien synnyttämisessä tärkeimpien merialan toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää. Yhteiset edut ja huolenaiheet on saatava maailmanlaajuisen hallinnoinnin alaiseksi. Kiitos puhemies. Kiitos komissaari. Asia käsitelty.